Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla. Onko eilisen istunnon pöytäkirjaa jotain huomautettavaa? Ei ole. Eli se voidaan katsoa hyväksytyksi. Ensimmäinen kohta esitys